on suuri ilo saada tämä mahdollisuus keskustella ehdotuksesta tänään. Ehdotus direktiiviksi on tulosta erinomaisesta työstä kaikilla tasoilla. Komission arvostaa toimielinten panosta tässä työssä ja katsoo, että lopputeksti heijattaa yleistavoitetta. Suojelemme työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta Euroopassa. Tämä yhteistyön lähestymistapa on mahdollistanut ensimmäisen käsittelyn sopimuksen neuvoston kanssa. Työllisyysvaliokunnan esittelijä teki tiivistä yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta saadaan nyt käsittelyyn yhteisesti sovittu teksti, joka takaa jatkon työntekijöiden korkealle suojelun tasolle, kun ajatellaan heidän altistumistaan kemiallisille aineille ja niiden aiheuttamille riskeille. Ehdotus, josta sovittiin neuvotteluissa, on nyt tuottanut tekstin, joka on selkeämpi oikeudellisesta näkökulmasta ja myös yksinkertaisempi ymmärtää. Tämä on myönteistä, kun pyrimme helpottamaan sen siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoa, ja näin ollen työntekijöiden tilannetta parannetaan. Direktiivin tarve on seurausta uuden järjestelmän hyväksymiselle kemiallisten aineiden seosten merkinnästä ja hyväksynnästä. Tämä direktiivi hyväksyttiin vuonna 2008 ja se tulee aste, astelta voimaan tulevien vuosien aikana. Tämä uusi järjestelmä Euroopan unionissa soveltaa YK on harmonisoitua järjestelmää, joka koskee kemikaalien harmonisointia ja merkintöjä. Tämä direktiivi varmistaa korkean tason työntekijöiden suojelun ja on myös myönteinen askel kohti globaalimpaa lähestymistapaa, kun ajatellaan sitä termo- terminologiaa, jota käytetään kemian alan lainsäädännössä. Näin ollen tämä on tervetullut panos siinä työssä, jota teemme kemiallisten riskien arviointityössä EU-ssa ja myös kauppakumppaneittemme kanssa maailmanlaajuisesti. Komission antanut opastemateriaalia tämän järjestelmän tueksi. Näin työntekijöitä ja työnantajia voidaan auttaa, kun käytännössä sopeutetaan olemassa olevaa järjestelmää uuteen järjestelmään. Tämä ohjaus on käytössä veloituksetta komission nettisivujen kautta. Totta kai sitä on tehty yhteistyössä sidosryhmien kanssa kolmikanta pohjalta. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä Kristensen, olkaa hyvä. Kiitokset, hyvä puhemies. Ja kiitos esittelijälle myöskin. Tietysti eh, työturvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä niihin on aina riittävästi huomiota kiinnitetty. Ja tällöin puhutaan työntekijöiden perusoikeuksista. Työolosuhteiden tulee olla sellaiset, että turvallisuuteen liittyviä seikkoja ei unohdeta. Minään hallinnollisena taakkana niitä ei koskaan saisi nähdä. On tärkeää, että työantaja ja työntekijäosapuolet löytäisivät sopivan ratkaisin ja hankalaa on kun ajatellaan, että työntekijöitä ei riittävästi kuulla sen suhteen, mitkä olisivat sopivat säännöt. Ja näin ollen olisi tärkeää, että jäsenmaiden suunnalta asetettaisiin riittäviä paineita komissiolle päin. On valiteltavaa, että komissio ähm, hyväksyy sen, että tällaisia paineita sille asetetaan eikä parempaa äh, vuoropuhelua mahdollisteta. On erittäin tärkeää, että työolosuhteet, niihin kiinnitetään riittävästi huomiota eikä niitä pidetä minkäänlaisena taakkana. On erittäin tärkeää, että ei unohdeta missään vaiheessa työntekijöiden turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. ja varsinkin kun tarkastellaan ammatteja, joissa kemiallisia aineita käytetään, esimerkiksi tehdastyöläistä tai vaikkapa kampaajaa, joka jatkuvasti käsittelee vaarallisiakin kemiallisia aineita, on erittäin tärkeää, että työntekijä tietää, mitä riskejä näiden aineiden käyttö mahdollisesti terveydelle aiheuttaa. Tässä on paljon vielä työkenttää jäljellä, jos halutaan selkeät yhtenäiset puitteet aikaan. Kiitos. Mariam Ja sitten seuraavana, Harkin, olkaa hyvä. Kiitos, haluaisin kiittää esittelijä pragmaattista lähestymistavasta tähän lainsäädäntöön. Tässä me pyrimme vahvistamaan työntekijöiden terveys terveyden suojelua. Me olemme Euroopassa ottaneet käyttöön YK harmonisoidun järjestelmän merkinnästä 2005. Tämä on tärkeää työntekijöiden työturvallisuudelle sekä EUn että globaalilla tasolla. Meillä on nykyään viisi direktiiviä, joissa on yhä vielä vanhoja viittauksia vanhaan EUn luokitteluun ja niitä oli nyt pakko mukauttaa uuteen lainsäädäntöön ja näin on tehty. Me olemme päivittäneet näitä viitteitä ja myös käytettyjä käsitteitä, jotta hiestäisimme uutta järjestelmää. Voimme, voin täysin yhtyä tähän haavoittuvien työntekijöiden eh, listaan. Kyseessä ovat nuoret, raskaan ovat työntekijät, eh, ne tässä luoteltiin ja voin täysin yhtyä siihen suositukseen, että pitäisi PK-yrityksille antaa selventäviä suuntaviivoja. Ja sitten vaikka me emme ole tässä asettanut uusia vaatimuksia, olemme tehneet selväksi, että työturvallisuus on perusoikeus, ei mikään mm, hallinnollinen taakka. Kiitoksia ja ryhmässä Muskadin, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. On aina hyvä säätää lakia koskien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Tässä tapauksessa ennaltaehkäistään onnettomuuksia työpaikoilla. Silloin kyseessä ovat vaaralliset kemikaalit. Viidessä direktiivissä määritellään minimistandardit jäsenvaltioille, jotka koskevat työympäristöä ja joilla suojellaan työntekijöiden terveyttä. Kyseessä on se, että pidetään kiinni jo olemassa olevasta suojan tasosta, ja tämä on totta kai hyvä asia. Meidän ei kuitenkaan pitäisi nähdä näitä asioita rajoituksina. Ne ovat perusoikeuksia, joita täytyy soveltaa kaikilla työelämän aloilla – ja myös kaikissa yrityksissä, ovat ne kuinka suuria tahansa. Tämä on hyvä asia. Mutta kun katsomme todellisuutta, niin valitettavasti lain, teorian ja toisaalta käytännön välillä on olemassa ero. Meillä on huonoja työolosuhteita, huonoja työskentelyaikoja, aikatauluja ja yhä tiukempaa aikataulustusta töissä Investoinneista on pulaa myös työsuojelun alalla, ja tämä on todellisuutta. Meillä on oltava asianmukaiset turvaolosuhteet työpaikoilla. Ja kun katsotaan, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu käytännössä, niin kyllä me tarvitsemme asianmukaista lainsäädäntöä, julkisia investointeja, että todella asiat hoidetaan kuntoon ja varmistetaan, että terveyttä, ja turvallisuutta työpaikoilla suojellaan. Jos näin ei tapahdu, niin se pitäisi olla sitten rikollista ja täytyy olla myös kompensaatiota työtapaturmien uhreille. Monissa tapauksissa asioihin ei suhtauduta myönteisesti jäsenvaltiossa ja esimerkiksi IMFn ohjelmat ovat toteutettu lähestulko rikollisesti. Hyvä. Nyt sitten jatketaan spontaanit puheenvuorot. Nikolescu, olkaa hyvä. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să o felicit pe... Kiitos, hyvä puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää hyvästä mietinnöstä ja ylipäätään sen eteen tehdystä työstä. On erittäin tärkeää, että työterveyteen liittyviin kysymyksiin kiinnitetään riittävää huomiota. Ja kiitokset myöskin komissionisten Andolle. Ehkä hän voisi hieman raportoida ja kertoa meille lähemmin siitä, minkä tyyppisiin e, työterveysvaivoihin törmätään maatalouden alalla, nimenomaan siksi, että käytetään erilaisia e, kasvinsuojeluaineita. Tästä olisi syytä raportoida. Päreä. Kiitos. Ja olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä laitetaan nyt musta valkoiselle ja puhutaan työntekijöiden suojelusta. On paljon ihmisiä, jotka alistuvat vaarallisille riskeille. Tämä ei ole mikään hallinnon taakka, vaan tämä on oikeus ja takuu. Samapa tuo, mistä eh, ammatista on kyse. Meillä on luettelo eri ammateista ja pitää käydä työmarkkinavuoropuhelua direktiivin täytäntöönpanosta. On totta, että tällaiset säännöt yleensä vaikuttavat sellaisiin työntekijöihin, on suuria ongelmia, esimerkiksi tekstiilialan työntekijöihin ja muissa maissa myös nahkaalan työntekijöihin. Ja tämä on tärkeä viitekehys, joka pitää pitää mielessä. Basescu. Basescu, olkaa hyvä. Doamnă președinte, deși discutăm despre un regulament foarte tehnic, Kiitos katsoisimme, että tällaista asetusta tarvitaan nimenomaan siksi, että saadaan tämän tyyppinen lainsäädäntö johdonmukaisempaan muotoon. Itse tuoreena äitinä toteaisin, että on todellakin paljon uhkia raskaana oleville naisille työpaikoilla, koska monesti he joutuvat tekemisiin joskus syöpäkin aiheuttavien aineiden kanssa välttämättä seuraamukset eivät käy ilmi heti. Joskus saattaa olla esimerkiksi, että eh, sikiö on vaurioitunut ja toisaalta myöskin imetysvaiheessa on mahdollista, että nuori äiti siirtää eh, joitain sairauksia eh, vauvaansa, koska pienen lapsen immuunijärjestelmä ei ole vielä hyvin kehittynyt ja siksi vauva helposti altistuu tällaisille vieraille aineille. On erittäin tärkeää, että taataan mahdollisimman hyvä suojelun taso kaikille työntekijöille. Kiitokset ja komission Sandor, olkaa hyvä. Uh, Puhemies, arvoisat jäsenet, kiitos näistä kommenteista. Komissio katsoo nyt jo eteenpäin ja odottaa tämän ehdotuksen hyväksymistä ja direktiivin julkaisua virallisessa lehdessä. Olen vakuuttunut, että tämä on merkittävä panos kun suojelemme EUn työntekijöitä työpaikalla. Aivan niin kuin edustaja Kristensen totesi, työmarkkinaosapuolten rooli on hyvin tärkeä. Se on ollut sitä ja se on jatkossakin sitä. Edustaja Niku Leskulle sanoisin, että vaikkakin on tärkeää korostaa erityisalojen merkitystä, niin lainsäädännössä kyse on yleensä siitä, miten kohdellaan tietyn tyyppisiä riskejä talouden alasta huolimatta. Jos vaikkapa ajatellaan altistumista sähkömagneettiselle kentille, niin se täytyy huomioida, onpa sitten ala mikä tahansa, jalostusteollisuus, kuljetusala tai mikä tahansa. Mutta edustaja Harkenin kanssa olen samaa mieltä siitä, että erityisesti pitää keskittyä pk-yrityksiin. Pk-yritykset tarvitsevat apua

η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Kiitokset Rovaisa ja huomenna kello 11.30 tästä aiheesta äänestetään. Ja nyt sitten eh, minuutin puheenvuoroihin. Breda ensimmäisenä, olkaa hyvä.